63 artiklan nojalla. Seuraava istunto on huomenna 16. syyskuuta kello 9 alkaen. Ja esityslista on julkistettu, se on parlamentin kotisivuilla nähtävissä. Istunto on päättynyt. Kuulemiin.